Okay, everybody, we want to maximize the time. No niin, kaikki me haluamme maksimoida aikamme tänä aamuna, joten aloitamme suoraan. Me olemme esityslistan kohdassa numero 10 ja toivotan jälleen kerran Maria Dragin tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Tällä kertaa on kysymys järjestelmän riskikomitean vuosittaisesta raportista. Ja sitten Marion alustuksen jälkeen käymme sitten keskusteluun. Ja muistutan, että hän on täällä tänään järjestelmäriskikomitean puheenjohtajana, joten rajatkaa kysymyksenne järjestelmäriskikomiteaan ainoastaan, koska siitä on tänään aiheena kysymys, ei EKPstä. Tässä hän on kysymys siinä, että me haluamme keskustella Euroopan keskuspankin ja riskikomitean rooleista erikseen. Mario, ole hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Dear honorable members. Kiitoksia. Arvoisat jäsen, minulle on suuri ilo saada esiintyä täällä valiokunnassa tänään ja ollaan esittämässä ensimmäistä vuosikertomusta Eurooppalaisen järjestelmän riskikomiteasta, jonka te olette kaikki saaneet omana kappaleena, joka julkaistaan nyt tässä, kun puhun. Tämän päivän kommenteissani en aio toistella tuon kertomuksen sisältöä, vaan sen sijaan aion keskittyä käsittelemään järjestelmäriskikomitean kolmea avainasemassa olevaa toiminta-aluetta, joiden parissa työskentelemme myös tulevaisuudessa. Nämä alueet ovat Järjestelmäriskien arviointi. Järjestelmäriskipuitteiston vakaan sellaisen luominen EU:ssa ja keskipitkän aikavälin rakenteelliset kehitykset EUn rahoitusjärjestelmä. On vasta vuosi siitä, kun järjestelmäriskikomitea varoitti siitä, että EUn rahoitusjärjestelmän riskeistä on tullut järjestelmällisiä. Sen jälkeen, kun tiettyjä pankkien toimintoja vakautettiin, sen jälkeen on uudelleen kuitenkin ollut epävarmuuden ja volatiliteetin aikoja, vaikka aikaan samantasoisia kuin marraskuussa 2011. Meillä on perustavanlaatuisia haasteita edelleenkin. Minun mielestäni nämä sisältävät sen, että meidän pitää rajoittaa tartuntaa jäsenvaltioiden välillä kautta EUn. Pitää viedä eteenpäin sellaista makrotaloudellista strategiaa, joka yhdessä julkisen talouden vakauttamisen kanssa tukee kasvua ja vie eteenpäin kilpailukykymuutoksia, joita tarvitaan, jotta voidaan pureutua niihin taloudellisiin epätasapainotiloihin, joita EUssa on. Näihin haasteisiin vastaaminen määrätietoisella ja kestävällä tavalla on ennakkoedellytys jotta nämä toimenpiteet voivat onnistua ja varmistaa kestävämmän rahoitusjärjestelmän, joka voi kestävältä pohjalta tarjota niitä rahoituspalveluita, jotka, joita vaaditaan taloudellisen toiminnan tukemiseen. Järjestelmän riski näkökulmasta katsoen nämä menettelyt sisältävät uskottavien mekanismien täytäntöönpanon, jotta voidaan uudelleen pääomaistaa ja uudelleen rakentaa pankkeja ja parannetaan pankkivalvontaa Euroopan tasolla. Aiemmin järjestelmäriskikomitea on korostanut tarvetta kaikille kansallisille eurooppalaisille viranomaisille toimia ja tehdä näin yksimielisesti, nopeasti, täysin sitoutuneena rahoitusvakauden säilyttämiseen. Tänään toistan tämän vetomuksen. Samalla tunnustan, että ponnistuksia tähänkin mennessä on tietysti tehty. Kun tarkastellaan laajemmalta alalta taloudellista ja rahoitusympäristöä, rahoitusjärjestelmällä on edessään edelleenkin haasteita, jotta se voisi vastata niihin epätasapainoihin, jotka ovat kertyneet menneisyydessä. Pankkien kohdalla me edistystä on saatu aikaiseksi jo joillakin aloilla, mutta tarvitaan, sitä tarvitaan lisää. Muilla rahoitustoimialan äh, sektoreilla on tärkeää, että kansainväliset ja EU-uudistukset, joiden tarkoitus on lisätä niiden vastustuskykyä täytäntöön pannaan täysin ja, että näihin, ja tähän asiaan palaan myöhemmin. Järjestelmäriskikomitea käsittelee kahta asiaa pankkien mukautumisessa. Ensinnäkin se tulisi tehdä järjestelmällisesti, jotta voitaisiin tukea talouskasvua mahdollisimman pitkälti lisäämättä liikaa markkinoiden haurautta tai muiden asemaa rahoitusjärjestelmässä. Toiseksi EU-pankkisektorin suunnittelema mukautusasteen täytyy olla riittävä, jotta se voi palauttaa luottamuksen pankkien taseisiin. Kun tarkastellaan ensimmäistä kohtaa, viralliset tiedot ja tutkimukset monista maista kautta EUn ilmaisevat yleisen vakautuksen rahoitusoloista tämän vuoden alkuosassa. Kuitenkin äskettäinen turbulenssi markkinoilla osoittaa minkä verran epävarmuutta edelleen on ilmassa. Ja kun otetaan huomioon sen suhde pankkien taseisiin, niin suorat ja epäsuorat yhteydet näiden tasapainotilojen ja pankkien taseiden välillä ovat edelleen olemassa. Kun tarkastellaan sitä, millä tavalla muutoksia tulisi tehdä, ja millä tavalla rahoitusjärjestelmässä toimitaan yleisestikin ottaen on oleellista. Tässä suhteessa järjestelmäriskikomitea äh, äh, on vedonnut muihinkin viranomaisiin, jotka ovat EU- ja kansalliset viranomaiset, jotta nämä keräisivät säännöllisesti yksityiskohtia, jotka antavat poikkeuksen pankeille ja muille avainasemassa oleville toimijoille järjestelmässä ja esittävät kertomuksen järjestelmäriskikomitealle. Yleinen lautakunta tarkastelee viimeaikaista kehitystä ja kehitystä kesäkuussa. Nyt haluaisin jatkaa puitteiston tarkastelua, kun pyritään estämään ja lieventämään järjestelmäriskejä EU-ssa. Järjestelmäriskikomitean käynnistäminen oli ensimmäinen ja tarpeellinen askel tässä suhteessa, niin sen lisäksi on oleellista, että kehitellään vakaata ja kattavaa järjestelmäriskipuitteistoa koko EUlle ja yksittäisille jäsenvaltioille. Kuten todettiin vuosikertomuksessa, tämä on ollut yksi järjestelmäriskikomitean prioriteeteista sen luomisesta lähtien. Ensinnäkin, jotta voitaisiin luoda vakaa pohja ennaltaehkäisevällä toiminnille järjestelmäriskiä vastaan, on oleellista luoda sellaisia järjestelmäriskin välineitä, jotka tähän kykenevät. Suosituksissa, jotka julkaistiin tammikuussa, järjestelmäriskikomitea korosti, miten tarvitaan erilaisia järjestelmäriskityökaluja työkaluja ja sitä, että kansalliset viranomaiset toimivat omalla, omassa, omalla aloitteellaan tai järjestelmäriskikomitean suositusten pohjalta. Järjestelmäriskikomitean tehtävänä on seurata omia suosituksiaan ja ensimmäiset kertomukset jäsenvaltioista ovat tulossa kesäkuun loppuun mennessä. Järjestelmäriskikomitean noudata tai selitä mekanismin avulla tärkeä oppitunti, joka olemme oppineet, on se, että meidän täytyy ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla voidaan todella toimia. Järjestelmän riskin viranomaisella täytyy olla riittävän tehokkaita välineitä, jotta nämä voivat toimia ennaltaehkäisevästi erittäin monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa järjestelmän riskimaailmassa. riskikomitea tällä hetkellä työstää minimityökaluja, jotta se voisi viedä eteenpäin järjestelmän riskipolitiikkaa kautta EUn. Toiseksi on oleellista varmistaa se, että makrotaloudelliset kysymykset otetaan huomioon silloin, kun kehitetään EU-lainsäädäntöä rahoitustoimialalla. Ota huomioon se, minkälainen vaikutus näillä asetuksilla voi olla kannustimiin rahoitusjärjestelmässä. Ja tässä suhteessa haluaisin ottaa esille tärkeitä EU-lainsäädännön osia, joita järjestelmäriskikomitea on seuraillut. Ensinnäkin direktiivin luonnos ja asetus, joka koskee pääomavaatimuksia luottolaitoksille, niin sanottu vakavaraisuusdirektiivi. Toiseksi ehdotus OTC-johdannaisiksi keskusosapuolien ja kaupparekistereiden toimintaan, eli EMIR. Ja kolmanneksi osa Omnibus 2-direktiiviehdotusta, joka sisältää vakuutuslaitostoimialan säätelyn. Kun puhutaan vakavaraisuusdirektiivistä, minun mielestäni äskettäinen edistys, joka tässä valiokunnassa on saatu aikaiseksi, on erittäin tervetullutta, kuten myöskin se, mitä neuvostossa on saatu aikaiseksi, kun on viety eteenpäin komission viime vuonna esittämiä ehdotuksia. Se, että kaikki työskentelevät yhdessä neuvoston kanssa, luo pohjan sille, että voidaan pureutua järjestelmäriskeihin pankkisektorilla jotta voimme auttaa teitä ja neuvostoa työssänne vakavaraisuusdirektiivin parissa. Järjestelmäriskivaliokunta kirjoitti teille maaliskuussa ja jäsenteli useita järjestelmäriskiperiaatteita. Vetoan teihin, että pohtisitte näitä periaatteita, että voidaan varmistaa se, että järjestelmäriskiviranomaiset sekä EU- että kansallisesti katsoen ovat riittävästi varustautuneita eri työkaluin, jotta nämä voivat toimia riittävän varhaisessa vaiheessa ja estää järjestelmän riskien rakentuminen tulevaisuudessa. Luonnollisestikin harkintavalta järjestelmäriskipolitiikan vetämisessä vaatii ehdotonta koordinointia, jotta voidaan suojautua kielteisiltä ulkoisilta vaikutuksilta. Järjestelmäriskikomitea on valmis toimimaan keskeisessä asemassa tässä suhteessa ja on tällä hetkellä luomassa koordinoitua järjestelmäriskipolitiikkaa järjestelmäriskikomitean sisällä. Emir-sopimus on myöskin ollut tärkeä askel eteenpäin, kun on pyritty täytäntöönpanemaan sitä, mitä on opittu kriisistä. Ja se sisältää useita tärkeitä elementtejä, joiden avulla pyritään turvaamaan rahoitusvakaus EU:ssa. Järjestelmäriskikomitea on ryhtynyt valmistelemaan toimenpiteitä, jotta se voisi hoitaa niitä tehtäviä, joita Emirin puitteissa sille on suunnattu. Kun tarkastellaan asiaa järjestelmän riskinäkökulmasta, haluaisin huomauttaa, että meidän mielestämme Emir ei kuitenkaan käsittele niitä kysymyksiä, jotka saattavat aiheutua niistä vaikutuksista, jotka ovat seurausta transaktioista keskusvastapuoliselvityksissä oma vastuualueensa mukaisesti komitea jatkaa tarkastelua sen suhteen, miten vakuusvaatimuksia voitaisiin soveltaa järjestelmän myöhemmässä vaiheessa. Uusi sääntelykehys vakuutuskysymyksissä on nyt vie, on, sitä ollaan viemässä päätökseen. Jotkut tärkeät osiot tätä puitteistoa, kuten esimerkiksi ne, jotka liittyvät pitkän aikavälin takeisiin, ovat käsittelyssä Omnibus 2 trilogissa, jossa tämä valiokunta on aktiivisesti mukana. Komiteamme on tietoinen siitä, että hyvin useat näistä käsitteillä olevista kysymyksistä ovat mahdollisesti relevantteja järjestelmän riskinäkökulmasta katsoen. Varsinkin uusi sääntelykehys Solvency 2 voi laajentaa mm, suhdannevaikutuksia, joita vakuuttajien taseissa on, varsinkin pääomatasoilla. Tämän on lainsäätäjä huomioinut, kun se on suunnitellut useita politiikan välineitä, joiden avulla voidaan lieventää suhdannevaikutuksia. On aivan oleellista, että tämän tyyppiset välineet otetaan käyttöön, jotta niiden avulla voidaan saada aikaiseksi uskottava tavoite ja että niiden välinen toiminta on sellaista, että näillä välineillä on todella äh, sellainen vaikutus, jota sillä halutaan olevan. Highlights. Lopuksi haluaisin painottaa muutamia keskipitkän aikavälin rakenteellisia kehityspiirteitä, jotka, joita komitea tarkastelee tällä hetkellä. Pyrimme paremmin ymmärtämään niiden vaikutukset systeemi, äh, järjestelmäriskeihin ja identifioimaan kohtuulliset poliittiset reaktiot, jotta saadaan äh, luotettavampi finanssijärjestelmä. Komitea äh, kiinnittää erityistä huomiota rakenteellisiin näkökohtiin sekä perinteisellä äh, pankkisektorilla että äh, varjopankkisektorilla. Ennen kuin kommentoin näiden sektoreiden kehitystä, haluan lyhyesti sanoa muutaman sanan koko finanssijärjestelmästä, rahoitusjärjestelmä, joka tällä hetkellä on kokemassa sääntelyn uudistuksia kaikilla sen segmenteillä. Tärkeä tavoite näissä uudistuksissa on varmistaa kestävä rahoituspalvelujen toimitus järjestelmästä koko muulle taloudelle. Euroopassa rahoitussektori on perinteisesti keskittynyt pankkien ympärille. Kuitenkin eräät toimet saattavat siirtyä muille, ehkäpä vähemmän säännellyille järjestelmän osille tulevina vuosina, ehkäpä suorana seurauksena nykyistä kriisistä tai tuloksena standardien muutoksista, muuttumisesta näiden säännöltyjen toimien ja yksikköjen kohdalla. Tällaiset kehityspiirteet voivat periaatteessa olla hyödyllisiä järjestelmälle, mutta niitä pitää seurata läheisesti, jotta voidaan, voidaan, voidaan rajata uusien uhkien syntyminen, esimerkiksi niiden, jotka tulevat tästä sääntelykehyksestä. Pankkisektorilla finanssikriisin alku paljasti merkittäviä puutteita pankin rahoitusrakenteissa osittain. Minähän viittasin tähän tarpeelliseen joka merkitsee siirtymistä kestävämpään rahoitusrakenteeseen. Kuitenkin pankkien kyky hoitaa tätä sopeutumista on kärsinyt Euroopan pankkien välisistä, välisten suhteiden olosuhteista ja epävarmoista luottomarkkinoista. Tämän tuloksena on ollut, pankki on suuntautunut turvattuihin rahoitusmarkkinoihin ja innovatiivisiin rahoitusvälineisiin. Me analysoimme näitä muutoksia näissä rahoitusmalleissa huolellisesti järjestelmäriskin kannalta varmistaaksemme, että, että tällaiset vaikutukset tai uudet systeemiuhkat eivät jää huomaamatta. Ja <clears throat> varmistettu rahoitus nostaa huolia siitä, että missä määrin pankien taseet jäävät huomaamatta. Jos tässä mennään liian pitkälle, riittämätön määrä pankin taseissa tulevaisuudessa saattaa heikentää tai vähentää vaka- rahoituksen vakautta järjestelmän sisällä ja itse asiassa vahvistaa myös sitä, että syntyy, syntyy vähemmän mahdollisuuksia päästä yksityisille markkinoille. Lisäksi innovatiiviset yksityisen rahoituksen lähteet, pankkien kannalta, kuten likviditeettiswapit pankkien välillä ja muiden rahoitusjärjestelmän osien välillä, saattaa vaikuttaa siihen, missä määrin <clears throat> järjestelmässä on keskinäistä riippuvuutta, kuten myös siihen, missä määrin rahoitus antuman aikana pankki, rahoita, varjopankkisektorilla epävakaus, joka saattaa syntyä äh, tästä järjestelmän sisäisistä linkeistä, näkyi finanssikriisin aikana. Varjopankkitoiminta oli merkittävä tekijä tässä sisäisessä äh, näissä sisäisissä sidoksissa, erityisesti kun muistetaan ne siteet, jotka valitsevat normaalin pankkisektorin ja äh, rahoitusvälittäjien välillä, jotka syntyivät tässä järjestelmässä sekä suoraan että epäsuoraan, ne auttoivat siinä, että, oleelliset, että vivutus nousi oleellisesti tietyissä talouksissa. Tässä vuosiraportissa on tuotu esille, että komitea on jo aloittanut työnsä tällä sektorilla. Tämä on sisältänyt muun muassa sen, että identifioidaan ja arvioidaan mahdollisia systeemisiä, systeemisiä riskejä, jotka liittyvät Euroopan rahamarkkinarahastoihin, josta raportoidaan pikäpuoliin komitean dokumentissa. Me myös olemme finalisoimassa vastaustamme Euroopan komission konsultaatioon vihreässä kirjassa, joka koskee varjopankkitoimintaa. Sehän julkistettiin aikaisemmin tänä vuonna. <clears throat> nyt kun tarkastellaan politiikan kannalta tätä kehitystä, toimenpiteet, joilla hoidetaan järjestelmäriskejä, jotka liittyvät varjopankkijärjestelmään, niitä täytyy räätälöidä spesifisiin riskeihin, jotka johtuvat erilaisista toimista, joita tehdään koko varjopankkisektorin piirissä. On tärkeää, että, horisontaalinen, että horisontaalisella tavalla tasolla keskitytään siihen <clears throat> näiden rahoitustoimien taloudelliseen luonteeseen varmistamalla muun muassa, että toimet, joita hoidetaan tässä järjestelmässä, jotka sisältävät äh, maturiteetin ja likviditeetin epäsuhtaa, vivutusta ja tai epätäydellistä riskinsiirtoa, täyttävät sen äh, nämä vakauden vaatimukset riippumatta siitä, missä ne tehdään kenen toimesta. Lopuksi on tärkeää varmistaa globaali johdonmukaisuus ja äh, näiden poliittisten aloitteiden toteuttaminen EU-tasolla ja tätä <clears throat> tässä suhteessa komitea on valmis työskentelemään yhdessä keskeisten kansainvälisten ja EU-tason toimielinten ja muiden elinten kanssa. Nyt lopuksi vielä painottaisin sitä, että komitean toimintat, joita olen tässä esitellyt lyhyesti, ne on tehty siten, että että kaikki komitean jäseninstituutiot ja elimet ovat olleet siinä täysin mukana. Erityisesti haluan mainita neuvoantavan tieteellisen komitean ja neuvoantavan teknisen komitean. Ja tämä on tapahtunut läheisessä yhteistyössä Euroopan kolmen valvontaviranomaisen kanssa. Tästä me olemme kiitollisia ja odotamme tämän hedelmällisen yhteistyön jatkoa tulevaisuudessa. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, uh, Mario. I... Kiitokset oikein paljon, Mario. Olen varma, että kysymyksissä siirrymme sitten ehkäpä enemmän näihin äh, ajankohtaisiin asioihin. Kun puhuit äh, tästä pääomadirektiivistä, niin parlamenttihan on jo omassa kannassaan esittänyt paljon raportointivaatimuksia liittyen äh, Eh, vakuuksiin ja muihin. Ja myös siihen, että on käynnistettävä informaation kerääminen niin, että ymmärretään ylipäätään tätä varjopankkisektoria. Eh, varjopankkitoiminta on tavallaan yksi pilari tavallista pankkitoimintaa ja meidän pitäisi sen vuoksi saada se mukaan koko tähän tavallisen pankkitoiminnan säätelyyn. Ja sen vuoksi me olemmekin äh, kolmikantaneuvottelussa asiasta. Ensimmäinen kysymys, joka minulla on teille, tulee Pablolta. Ajattelin, että otan kysymykset kaksittain, koska tiedän, että te haluatte vastata aina perusteellisesti ja meillä on tiukka aikataulu. Ensimmäinen äh, Pablolta ja toinen Eliseltä ja sitten te saatte vastata. Pablo. Kiitos. Äh, kiitos ähm, herra Dragille sitä, että me saimme nyt ensimmäisen kerran äh, raportin tästä. Te puhuitte äh, epävarmuudesta, mutta minusta tilanne on nyt äh, hyvin vakava. Markkinat ovat tavallaan liiallisesti rankaisseet joitakin maita, jotka kuitenkin ovat ihan vakavaraisia ja toimivat vastuullisesti poliittisissa päätöksissään. Ei voida esimerkiksi motivoida sitä, että Espanjan riskikorot ovat nyt saavuttaneet historiallisen tason samanaikaisesti kun Espanja on todellakin näyttänyt, että se aikoo toteuttaa uudistuksensa ja saavuttaa budjettitavoitteet. Vaikuttaa siltä, että olivat nämä uudistukset miten kovia tahansa, niin se ei riitä markkinoille eikä se takaa vakautta Joten minua mietityttää nyt oikeastaan se, että eikö ole niin, että markkinat rankaisevat eh, eh, euroalueen puuttuvia toimia siinä, kun se pyrkii puolustamaan jäseniä. Ja eikö tämä nyt oikeastaan johda siihen, että järjestelmäriski kasvaa? Minun kokemukseni on, että kun tämä sitoumus on ollut näissä akuuttitilanteissa, niin EKP on ollut mukana tukemassa markkinoiden vakauttamista ja silloin tämä järjestelmän riski on vähentynyt. Mitä me voimme tehdä, että me voimme parantaa taloudellista vakautta? Mitä EUn toimielimet voivat tehdä, jotta voidaan taata vakaus? Um, I think we've got a big... Kiitos. Meillä on nyt sellainen ongelma, että meillä on 11 kysymystä ja puoli tuntia aikaa joten minun täytyy ottaa teidät kolmen joukoissa, Elisa ja sitten sen jälkeen Wolf. Niin ja teillä on oikeus olla vastaamatta mihinkään, mikä liittyy ekp hen. Elisa. Muito obrigada por estar entre nós mais uma vez. Kiitoksia. Responsável máximo pelo Conselho Europeu de Risco Sistémico. Kiitos. Te olette korkein vastuullinen eh, henkilö liittyen järjestelmän riskikomiteaan ja haluaisin ottaa esiin hyvän keskeisen riskin EUn toiminnalle, eli valtiovelka ja pankkien velat ja yhteys näiden välillä eikä tämä ole millään muotoa yksinkertaistunut, päinvastoin muuttunut vain monimutkaisemmaksi sen myötä, kun kriisit ovat kasvaneet. Millä tavalla te näette eh, näiden mekanismien uudelleenjärjestelymahdollisuuden sillä tavalla, että saataisiin jonkinlainen eh, turvapuskuri eh, pankkien veloille, valtion veloille ja niiden väliin niin, että ne eivät tartuta toisiaan. Eli miten näette Euroopan keskuspankin toimivaltuuden määrittelyn ja toisaalta vakausmekanismin? sillä tavalla, että voimme välttää tätä suurta riskiä EU:ssa. Toinen nopea kysymys, miten suhtaudut näihin toimivaltuuksiin, kun ne, ja miten ne jaettiin, kun tehtiin näitä komiteoita? Kiitos. Minulla on kaksi lyhyttä kysymyksiä. Järjestelmäriskikomitean tehtävä on analysoida riskejä ja sanoa, kertoa varoituksia. Espanjassa pankit ovat suurissa vaikeuksia ja minua kiinnostaisi, minkälaisia varoituksia ja suosituksia te olette antaneet eh, Espanjalle bankiaryhmän ongelmille. Toiseksi Financial Timesissa ehdotettiin vähän aikaa sitten, että jos ei tule mitään kunnollista fiskaaliunionia, niin sitten pitäisi ainakin olla pankkiunioni, jossa olisi yhtäläiset vakuusjärjestelmät ja pankkivalvonta. Ja Barroso, komission puheenjohtaja, piti tätä hyvänä ehdotuksena. Minua kiinnostaa, uskotteko te, että tällainen lähtökohta olisi hyvä lähtökohta, jotta voitaisiin rajoittaa järjestelmäriskejä? Kiitos. So, thank you. Kiitos. Kuten näette, me uskomme, että teiltä löytyy viisaus ja vastaus kaikkeen mutta kaikki asiat varmaankin heijastelevat näitä järjestelmän riskejä, joten niin pitkälle kuin te voitte, niin vastaatteko kysymyksiin, niin olisin ty- on kiitollinen. I think I'm, uh, I'm actually... Luulenpa, että jos sopii, niin vastaisin kaikkiin kolmeen kysymykseen yhteisesti, koska tiettyyn mittaan vastaus on, on sisältää oikeastaan kaikki nämä, nämä vastaa kaikkiin osaan, kosiin. Jos nyt palaamme finanssikriisi, joka alkoi neljä vuotta sitten, neljä ja puoli vuotta sitten, on muuttanut meidän riskikäsitystämme oikeastaan perustavanlaatuisella tavalla, näin voidaan sanoa. Se on se on, se on muuttanut tätä riskin käsitystä merkittävällä tavalla. Se alkoi pankeista ja pankkijärjestelmästä pääoman taso tai vivutusaste, jota pidettiin aikanaan kohtuullisena. Nyt niin se on kuitenkin osoittautunut olevan ihan toisella tavalla, että se ei olekaan riittävä. Tämä oli siis ensimmäinen pääomit, silloin lähdettiin pääomituksen ensimmäiselle kierrokselle. Ja sitten siinä puututtiin seuraavaksi valtioihin ja budjettien vajeisiin ja vajeisiin, joita pidettiin aikaisemmin joko kestävällä pohjalla olevina tai ratkaistavissa olevina, mutta markkinat eivät enää pitäneet niitä tällaisella, että markkinat eivät enää katsoneet, että ne ovat kestävällä pohjalla ja ratkaistavissa ja, välit, ja sitten oikeastaan tämä aika, aika kehys, jossa, jonka puitteissa nämä pitää ratkaista, muuttui merkittävästi lyhyemmäksi. Ja näin ollen tarvittiin radikaalia toimia hallitusten tasolla. Sama nyt on tapahtumassa euroalueella ja euroalueen konfiguraatiossa. Se asetelma, joka meillä on ollut kuitenkin kymmenen vuotta, Sitähän pidettiin kestävällä pohjalla olevana ja oikeastaan pitäisi lisätä tähän se, että nyt se on käynyt ilmi, että se on kestämättömällä pohjalla, ellei ryhdytä adekvaatteihin toimiin. Tämä antaa tavallaan taustan teille tätä nykytilannetta arvioitaessa. Tässä tilanteessa meidän pitäisi kysyä, mitä EKP pitäisi tehdä ja tässä voidaan kysyä, että voiko EKP täyttää tämän tyhjiön, joka liittyy toimimattomuuteen finanssisektorilla? Vastaus on ei. Ei se ole meidän velvollisuutemme, se ei ole meille siihen mandaattia. Voiko EKP täyttää tämän tyhjiön tai toimimattomuuden kansallisten hallitusten tasolla? kansallisten hallitusten tasolla rakenteellisilla toimilla. Ei, se, ei, tämä, ei tämä rakennetoiminta riitä oikeastaan rahapolitiikkaan. Voiko EKP sitten, EKP sitten täyttää tämän tyhjiön, joka jo on syntynyt euroalueen hallinnosta? Ja tämä, vastaus on ei näin kysytään, mitä me voimme nyt tehdä, mikä on seuraava vaihe. Seuraava vaihe on, tämän sanoin myös Euroopan parlamentissa viime kuulemistilaisuudessa Ekon valikossa, että seuraava asia on, että meidän johtajamme täytyy selvittää, mikä on tiettyjen tulevien vuosien visio. Millä tavalla euro tulee muuttumaan tai miten euro, miltä euro näyttää muutaman vuoden kuluttua. Mikä on unionin visio siitä, joka teillä on muutaman vuoden kuluttua. Ja minä luulen, että mitä pikaisemmin tämä spesifioidaan, sitä parempi se on. Te muistanette kaikki tämän tien kohti rahaliittoa. Te muistatte, että vuonna 1988 oli ensimmäinen raportti. Se esitti sen tien ja tavoitteet ja loppupisteet ja ehdot, jotka täytyy täyttää. Sama pitäisi tehdä nyt. Ja tällainen tietty päätepiste ja ne ehdot, joiden pohjalta sitten päästään tähän loppupisteeseen. Ja tämä on tullut nyt hyvin tärkeäksi, äh, kun ajatellaan kaikkia aspekteja, koska monissa hallituksissa, useimmissa maissa hallitukset ovat tilanteessa, äh, ikään kuin siinä, että kun me ollaan ylittämässä jokea ja sitten tulee hyvin vahva virtaus ja, ja nyt se onkin tämä veneellään keskellä jokea ja kuitenkin se pyrkii, pyrkii soutamaan eteenpäin, mutta hän ei näe kuitenkaan sitä joen toista puolta, koska on sumua. Ja mitä me pyydämme tänään on se, että poistetaan tämä sumuverho ja virtaus jatkuu ja vastatuuli on kova, mutta ainakin näkee, mitä toisella puolella on. Ja tämä on se kaikkein tärkein kontribuutio, joka, jota me tarvitsemme ja sitä me edellytämme johtajilta, meidän hallituksilta. Meidän tämä on se kontribuutio, joka voi sitten muuttua äh, siihen, että, että tämä valtion velka alenee ja äh, riskin äh, vaikutukset vähenevät. Ja edelleenkin voin siteerata erästä, erästä historiasta presidenttiä. Muistan, että, että meillä oli tämä rahaliiton, rahaliiton tie edessämme vuonna 1992 Yhtäkkiä sitten meillä oli eh, Tanskan kansanäänestys, jossa asettiin kyseenalaiseksi tämä tie, tämä polku, tämä matka kohti rahaliittoa. Ja välittömästi korot nousivat dramaattisesti ja pysyivät korkealla usean vuoden ajan, kunnes sitten tämä tie selvitettiin uudelleen. Minusta nyt tällä hetkellä me ollaan samantyyppisessä tienhaarassa ja meidän pitäisi tehdä mitä tässä ajateltiin aikaisemmin. No nyt, nyt selve, vision selventäminen on tärkeää. Seuraava kysymys on sitä, millä tavalla me sitten tämä saamme tämän selvyyden aikaan, selkeyden aikaan. Yksi askel, jonka voisimme ottaa, on se, että luomme, e, mikä määriteltiin muistaakseni, oliko se oikea termi, että määritellään, määritellään pankkiunioni. Se, mitä on ehdotettu, että saataisiin tällainen sellainen asetelma kolmen pilarin pohjalta Euroopan, Euroopan takuujärjestelmä, talletustakuus on sitten myös tällainen ja sitten pankkivalvonnan keskittäminen. Ja tämä rahasto on sellainen, joka, jonka pitäisi rahoittaa tietynlainen pelastusrahasto, joka sitten voisi rahoit- pelastaa systeemin järjestelmän kannalta tärkeät pankit. Jos pankki on joutunut pulaan, niin pankki halutaan pitää elossa ja toiminnassa, ainakin sen keskeiset osat, jotta talous, talouden pyörät pyörivät, esimerkiksi maksujärjestelmä toimii. Ja nyt jos täytyy hoitaa jonkun pankin pelastamista, se tarvitsee rahoitusta ja tämä pelastusrahasto voisi olla yksi tekijä tässä. Ja tämä, nämä ovat ne kolme pilaria, joiden, joiden varassa tämä seuraava askel voitaisiin ottaa alkuvaiheessa. Ja tämä vastaa myös äh, moniin näistä kysymyksistä, joita on esitetty, esitetty minulle, ellen erehtynyt. Thank you very much. Um, I'll... Kiitos. Wolf haluaa tämän äh, jatkokysymyksen. Niin, haluaisin vain ymmärtää, kun te sanotte Eurooppa eurooppalainen, tarkoitatteko te euroalue vai eurooppalainen? No, minun nämä ovat monet, siis rahaunionin ongelmia, euroongelmia, nämä eivät ole EUn ongelmia. Uh, thank you. Uh, I, I Kiitos. Meidän täytyy nyt muistuttaa teitä Ferreran mietinnöstä, jonka tämä valiokunta laati kaksi vuotta sitten. Ja siinä me aika yksityiskohtaisesti määrittelimme, millä tavalla voitaisiin luoda tällainen lunastusrahasto, josta on nyt tulossa huomattavasti suositumpi. Me us- välillä toivoisimme, että te tekisitte asiat siihen silloin, kun me ehdotamme niitä, mutta eihän se ole teidän. Seuraavaksi Dirke, sitten Giegold, mutta ensin Dirkki. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Dexia Holding on se, mikä on jäljellä Dexiasta sen jälkeen, kun Dexia Belgia kansallistettiin. 11,6 miljardia tehtiin tappiota viime vuonna ja siitä on nyt tullut roskapankki. Jotkut ovat sanoneet, että jonain päivänä EKPstä tulee roskapankki, kun Dexia Holding jo sitä on. Belgian kansallispankin johtajan pääjohtajan mukaan on suuri todennäköisyys sille, että uudelleen pääomittaminen Dexiassa on välttämätöntä ja sitä ennemmin kuin myöhemmin. Kysymykseni on, että onko Dexian uudelleen pääomittaminen tarpeellista, kun otetaan huomioon sen järjestelmä reittaus. Toiseksi Jean-Luc Dehanen, tämä ei pelkästään kohdistunut, vaan siellä on vähennetty myös osakepääomaa 4,1 miljardilla. Asia, jota kritisoitiin kovasti kirjanpitotemppuna pääomittamisen välttämiseksi. Mitä te olette mieltä tämän tyyppistä käytöstä? Well, uh, thanks Mario for, for being here. Kiitos Mario siitä, että olet täällä luonamme. Ja on luonnollisesti tärkeää, että tämän valvontapaketin yksi laatija on täällä. Katselin juuri mitä, netistä, mitä te olette tehneet, ja täytyy sanoa, että käytännössä minulla on paljon hyviä kokemuksia, kun on kysymys yhteistyöstä järjestelmäriskikomitean kanssa. Kiitokset teille siitä. Olette tehneet hyvin vahvoja, toineet esiin vahvoja asioita esimerkiksi Omnibussista, ja myös äh, ulkomaisista valuutoista, mikä oli hyvä. Samanaikaisesti minun täytyy sanoa, että tämä vuosiraportti on ehkäpä hieman menetetty mahdollisuus. Jos katson tätä raporttia, olisin toivonut, että me olisimme saaneet jonkunnäköisen vision järjestelmäriskikomitealta siitä, mikä on äh, makrot makrotalo, mitä ovat makrotaloudelliset järjestelmäriskit ja, ja talouden vakaus. Nyt tämä raportti on enemmänkin raportti siitä, mitä te olette tehneet, mutta se ei anna mahdollisuutta näyttää numeroin, mikä tilanne todellakin on. Kysyisinkin, muutatteko te tätä ja siirrytte enemmän tällaiseen täyt- kattavampaan visioon ja ehkäpä te voisitte ennen sitä myös laatia tästä raportin. Ja sitten ihan konkreettinen kysymys Bankiasta. Jos katselemme tilannetta joulukuussa viime vuonna, niin IBA sanoi, että 1,3 miljardin kapitalisointiin pääomittamisvaatimus, ja nyt se onkin 90 miljardia. Eli 4,5 ennen tässä välissä on jo allokoitu. Eli tässä on valtava kuilu. Mit, tämä järjestelmäriskikomitea suosittaa, jotta voitaisiin välttää, että näin käy uudelleen. Ja näiden lukujen täytyy olla tarkkoja nä- järjestelmien kannalta hyvin tärkeissä kysymyksissä. Yes. Ja sitten Marisa. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Draghi, por, eh, por... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Mario Dragille siitä, että hän on tullut tänne Järjestelmäriskit liittyvät läheisesti yhteen monien muiden mm. kysymysten kanssa. Niin. Kaikki liittyy tavallaan toinen toiseensa. Kaikki liittyy yhteen. On totta, että se tilanne, mikä meillä on nyt euroalueella, osoittaa, miten taloudellinen taloudelliset järjestelmät äh, liittyvät toinen toisiinsa. Ja joko me löydämme eurooppalaisen ratkaisun, tai sitten meidän täytyy hyvin nopeasti toteuttaa valtion velkojen äh, uudelleenjärjestely, varsinkin äh, periferisillä alueilla. Täällä on puhuttu Bankiasta ja Espanjalla on nimenomaan tämä ongelma. Tämä on rakenteellinen ongelma. Nimittäin pitääkö Bankia pääomittaa uudelleen ja silloin pahennetaan markkinoiden painetta valtionvelan suuntaan, taikka sitten on järjestelmäkriisi pankkisektorilla ja se on todellinen ongelma. Ja pankit euroalueella, samoin kuin monet yritykset, niihin vaikuttaa hyvin paljon. Esimerkiksi se, että ei ole lainoja saatavilla. Ja tämä, tähän vaikuttaa vakavaraisuus kaikissa maissa ja se, miten saadaan uutta pääomaa. Ja tämä kaikki on täysin jäsenvaltioiden vastuulla. Put your question. Yes. Uh, I, I put a question now, sorry. No niin, minä esitän nyt kysymyksen. Oletko sitä mieltä, että olisi mahdollista tukea tällaista kehitystä, jossa voitaisiin uh, yhtälöittää näitä talousjärjestelmiä? Kiitos. Muistaisin, nämä ovat kysymyksiä, eivät puheita. Maria. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluan todeta, että haluan kiittää sinua ja valiokuntaa siitä, että totesitte sen, mitä minä olen sanonut aiemmin. Me olemme kaikki tietysti vastuussa siitä, että me kuunnelemme teitä ajoissa. Ensimmäinen kysymys koskee todella uudelleen pääomittamista Dexiassa – Voin antaa teille sen vastauksen, että tämä kuuluu kansallisille valvojille. Mutta yleisesti ottaen deksiä ja bankkia osoittavat, että aina kun meillä on edessämme dramaattinen tarve uudelleen pääomittaa, niin kun tarkastellaan yksittäisten hallitusten, maiden, valvojien, kansallisten valvojien reaktioita, niin siellä äh, ensiksi aliarvioidaan ongelman suuruus, sen jälkeen arvioidaan sitä, arvioidaan toisen, kolmannen, neljännen kerran. Ja tämä on ollut kokemus ihan kaikkialla. Kaikki maat ovat tehneet ihan samoin. No se on kaikkein huonoin tapa hoitaa asioita koska lopputuloksena on se, että kaikki tekevät oikein, mutta kaikkein korkeimmalla hinnalla. Siitä syystä vetoan kaikkiin hallituksiin, jotta ne pitäisivät tämän mielessä. On parempi toimia tekemällä virhe niin, että yliarvioi sen sijaan, että tekee virheen, että aliarvioi. Ja on parempi siis, että tehdään virhe tuolla liiottelussa ja ollaan liian avoimia sen sijaan, että siihen tulee puutteita. Ja sitten se täytyy tuskaisesti todeta. Toinen kysymys. On totta. Meillä todellakin voi olla tällainen välikertomus rahoitusvakaudesta euroalueella. Siitä syystä tämä kertomus onkin luotu näin, koska se keskittyy siihen työhön, jossa järjestelmän riskikomitea on ollut täysin mukana. Ja se on nimenomaan spesifinen kertomus näistä yksittäistä asioista, ei yleinen arvio yleistilanteesta. Mutta ehdottomasti voimme ottaa tämän ehdotuksenne huomioon. Kiitos. No sitten kysymys, joka koski pankkia, on jälleen esimerkki siitä, mitä sanoin aiemmin. Meidän tulisi ehdottomasti, ei dramatisoida tätä, mutta kuitenkin oppia siitä niin, että pankkivalvonnan lisäkeskitys on tarpeen, varsinkin suurissa järjestelmän ryhmissä. Järjestelmä tässä ei merkitse pelkästään rajoilittäviä ryhmittymiä, sillä kuten bankia sanoo, nähtävissä kysymys ei ole rajoilittävistä toimista, vaan järjestelmätoimista. Viimeinen kysymys, jos ymmärsin kysymyksen, niin se koskee sitä, mitä EKP voisi tehdä helpottaakseen pankkikriisiä. No, mm, tietyllä tavalla vihjailinkin tästä jo. Me olemme jo tehneetkin useita asioita hyvin lyhyessä ajassa. Olemme leikanneet korkotasoa, olemme saaneet Fedin kanssa sopimuksen luottomäärien noteramista dollareina. Ja sitten nämä kaksi suurta toimia, joita meillä on ollut, joista meillä on mahdollisuus keskustella valiokunnan kanssa, ovat olleet esillä – ja olemme laajentaneet myös näitä hyväksyttävyyskriteereitä, kun puhutaan vakuuksista niin, että eivät pelkästään suuret pankit, vaan keskisuuret ja pienetkin pankit voivat olla mukana hakemassa. Kaiken tämän tavoitteena on ollut poistaa yksi ongelma, joka pankilla on ollut viime vuoden lopussa, eli rahoituksen puute. Onko tämä riittävää, jotta pankit voivat päättää siitä, että ne saavat luottoja? Yksi on tietysti riskin välttäminen. Ja ne luottovirrat, joita nähdään monissa maissa, ei kaikissa, mutta monissa, ovat sitä, mitä ne ovat, koska riskin välttely on erittäin korkea. Ja toinen on pääoman puute. EKP ei voi sopeutua näihin kahteen tilanteeseen. Riskivälttely, sikäli kun se liittyy rahoituksen puutteeseen, on olemassa, mutta me emme voi tehdä oikeastaan mitään näiden kahden muun syyn suhteen. Um, kiitos. Ja kiitos siitä, että sanoitte, että teidän pitäisi kuunnella parlamenttia, kun parlamentti sanoo jotain. Ehkä te voisitte kirjoittaa neuvostolle ja komissiolle ja toistaa tämän. Ja sillä tavalla voitaisiin nopeuttaa näitä lukuisia kolmikantaneuvotteluita, jotka ovat käynnissä. Haluaisin myös jälleen kerran painottaa sitä, mitä te sanoitte avoimuudesta joka on myös asia, joka hyvinkin voitaisiin ottaa paremmin käyttöön jäsenvaltioissa. Seuraavat kolme. Martta Andreasen, Alfredo Poloni ja Ali McCarthy. Martta. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun ensimmäinen kysymykseni on, miten käytetään näitä pankkien stressitestejä. Viime vuonna tehtiin näitä stressitestejä eikä se auttanut identifioimaan ja välttämään bankian kaltaisia kriisejä. Mitä yllätyksiä on odotettavissa tulevaisuudessa? Espanjan pankeilla on nyt ongelmia johtuen asuntokuplasta ja bankia tarvitsee valtavan määrän jälleen pääomittamista. Miksi Kuten Paul Walker sanoi täällä viime viikolla, miksi ei sitten anneta niiden kaatua? Miksi veronmaksajien pitää maksaa yksityisen sektorin vääristä päätöksistä? Eikö Irlannin ole hyvä esimerkki? Ihmiset maksavat yksityistä velkaa, joka muutettiin julkiseksi velaksi. Ja nyt Irlanti on henkihieverissä. Alfredo Paloni. Grazie, presidente. <clears throat> Presidente Draghi. Kiitos, puheenjohtaja. Puheenjohtaja Draghi, tämä finanssiturbulenssi on nyt osoittanut, että meidän täytyy rajoittaa markkinoiden haavoittuvuutta, myös mitä tulee valtion arvopapereihin. Sama koskee myös institutionaalisia investoijia tämä makrotaloudellinen valvonta-asetus, riittääkö se, että voidaan kannustaa arvopapereiden omistajia toimimaan myös tällaisina tuulisina aikoina? Ja millä tavalla me voisimme antaa tukea tai kannustimia sille, että voidaan, että investoidaan. With many economists that the biggest short... Oletteko samaa mieltä monien ekonomistien kanssa, että pit, suurin riski, joka meillä on pitkän aikavälin vakaudella, on se, että tulee tällainen bank run 34 miljardia euroa Kreikasta maaliskuuhun 2012, Portugali ja Espanja 2,2 prosenttia vähemmän talletuksia, Yhdistyneen kuningaskunnan pankitkin ovat edunsaajia. Mitkä työkalut on yleiseurooppalaiselle talletussuojajärjestelmälle ottaa huomioon Italialla mitään rahoitusta ja Portugalilla 1,4 miljardia, kun siellä 164 miljardia on kokonaistalletusmäärä. Mitä mieltä olette tästä, jos suurinta riskiä ei ole katettu devaluation takia, millä tavalla voimme sitä suojautua sitä vastaan ja miten tällaiset järjestelmät sovelletaan eurovyöhykkeellä, aivan kuten Kintsovit, jos meillä on laajuinen pankkien sortuminen. Interesting things to uh, yeah. tackle there. Siinäpä mielenkiintoisia kysymyksiä. Okay. Um, now, uh, the, uh, the EBA... Uh... EBA, EBAn uh, stressitestit saadaan päätökseen ensi vuoden kesäkuussa – oli aikaisempikin stressitesti, joka tehtiin yli vuosi sitten, muistaakseni. Ja niinpä katson, tämähän myös osoittaa, että paljon, paljon parempaa yhteistyötä täytyy löytyä kansallisten velvontaviranomaisten kesken. Mikä tahansa keskitetty mekanismi sitten syntyykin pankkien valvontaan. Voisi sanoa niin, että, että valvonnan keskittäminen on keskeisen tärkeää pankkia ja muissa tapauksissa. Tämä, nämä osoittavat sen, että, että luultavasti on yksinkertaisempaa hallinnoida viesti, tiet, pääomatarpeiden viestin, viestit, viestittämistä silloin, jos tämä päätöksenteko on keskitetympää. Luulenpa, että se on oikeastaan se opetus, jonka olemme saaneet tästä. Teidän toinen kysymyksenne on oikeastaan varsin oleellinen. Millä tavalla, no miksi me jatkuvasti käytämme veronmaksajien rahoja pääomittamaan pankkeja ja periaatteessa täyttämään niitä reikiä, jotka ovat jääneet epäterveen sektorin toimista. No, no, jos katsomme eteenpäin, niin nämä vakavaraisuussäädökset ovat vastaus teidän kysymykseen. Ajatuksena on saada tällainen lunastusjärjestelmä toimimaan, joka periaatteessa tähtää kahteen tavoitteeseen. Ensimmäinen on se, että ei käytetä enää veronmaksajien rahoja lainkaan lunastamaan tai pelastamaan tällaisia järjestelmäkokonaisuuksia. Toinen tavoite on se, että varmistetaan se, että emme joudu kokemaan tällaisia romahduksia maksujärjestelmissä, joita meillä oli Lehman Brothers-kriisin jälkeen Eh, tämä, nämä ajatukset, joita olemme kes, käsitelleet ja tekin valiokunnassa olette tutkineet eh, jo kaksi vuotta sitten, niin nämä olivat vastauksia näihin kysymyksiin. Eli tulevaisuuden tähtä katsoen uskon, että, tämä, että vastauksen on tämä yhdistetty eh, järjestelmä ja sitten myös keskitetympi pankkivalvontajärjestelmä. Mutta nyt kun palaan tähän päivään, hyvin usein tapahtuu niin, että että jos pankit, jos pankit jätetään kaatumaan, niin silloin, ellei sillä käytetä veromaksia rahoja, niin sitten luotottajat eivät saa maksuja rahoja takaisin. Ja periaatteessa olemme havainneet, että tällaiset, ellei näitä tilanneita hoideta lunastusjärjestelmän avulla, tai lunastuskriteerien olla, niin silloin tästä tulee järjestelmäriski. Ja sitten, sitten oikeastaan paikallista kriisi tulee järjestelmätason kriisi. Tämä on oikeastaan se pääsyy siihen, minkä takia meidän kansalliset hallitukset ovat valinneet tämän reitin. Ei aina. Kyllä joitakin pankkeja on, joidenkin pankkien on annettu kaatua ja hallituksen täytyy arvioida tilanne, että on, aiheuttaako tämä järjestelmätason ongelma vai ei. Jos se ei aiheuta, niin silloin yleensä hyvät, hyvät hallitukset antavat pankin kaatua. Joskushan muut luotottajat eivät ole saaneet sitten rahajaan takaisin. Toinen kysymyksenne oli onko mitään vakavaraisuussääntöä, joka voisi vähentää volatiliteettia näillä velkakirjamarkkinoilla. Meillä, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että jos otamme käyttöön, jos minä voisin muuttaa tämän kysymyksen käytännön to, toimiin, niin että, että se tällainen että silloin tarvittaisiin tällainen nollariskijärjestelmä näihin valtion velkakirja, joukkovelkakirjalainoihin. Ja tähän, tähän täytyy suhtautua suurella varovaisuudella erityisesti siihen, että erityisesti kun ajatellaan niitä instituutioita, joita meillä on euroalueella – ja nyt todellinen kysymys on se, että mikä on tuottanut tällaisen piilo, piilovolatiliteetin markkinoille, jotka perinteisesti olivat niin kuin turvallisimpia markkinoita. Ja tässä me palaamme niihin syihin, joita on alussa. Meillä on tämä finanssikriisi, rakenteellinen kriisi ja meillä on hallintokriisi. Tämä näitä ei pidetty kriittisinä aikaisemmin, ennen kuin tämä finanssikriisi puhkesi. Ja tämä on nyt lisännyt tätä volatiliteettia markkinoilla, mukaan lukien valtionvelka tilanteessa myös. Ja haluan todellakin nyt antaa yhden vastauksen. EKP jatkaa, jatkaa antolainausta näille pankeille, tarpeessa oleville pankeille, ja me pidämme likviditeettitason aktiivisena ja elossa näiden pankkien kohdalla. Ja voin oikeastaan antaa teille, kertoa teille uutisen. Kolme viikkoa sitten me olimme, me, meidän piti jäänyt, poistaa neljä, neljä Kreikan pankkia meidän rahaoperaatioistamme, koska ne eivät, ne eivät olleet riittävän omasta mielestään eivät olleet riittävän adekvaatteja kumppaneita tässä, koska ni, niillä ei ollut riittävästi pääomaa. Pääomitus on nyt tapahtunut ja näin on, nämä neljä kreikkalaista pankkia on otettu uudelleen mukaan näihin rahapoliittisiin operaatioihin. Niin kuin näettiin, tämä EKP on valmis toimimaan tällaisten pulassa olevien pankkien kanssa pitämällä likviditeetin elossa. Kiitos. Täällä oli vielä kysymys eh, näiden rahastojen suuruudesta. Me käytämme tässä valiokunnassa paljon aikaa siihen, että puhumme, miten me, me pelastamme pankkeja. Entä sitten ihmiset, jotka ottavat eh, tilinsä tyhjäksi, miten, miten heille käy sitten? Oh, okay, okay. No, no, no. I don't want to talk about that. But... No en halua siitä puhua. Niin ja osa tästä rahasta nyt sitten siirtyy eurovyöhykkeen ulkopuolelle. Eli sitä ei talleteta. No me vältämme tämän pankkipaon öö, pankeista. Ja raha katetaan, kun meillä on tämä Euroopan takurahasto. Se varmistaa sen, että tallettajat saavat talletussuojan mutta yleisesti ottaen en usko, että näin on, koska monet eivät ole menettäneet rahojaan sen takia, että pankit olisivat kaatuneet eurovyöhykkeelle. Ei vielä, ei vielä. Niin ongelmana on se, että meidän tulee nyt katsoa tulevaisuuteen, eikä vain seurata tämän hetkistä tilannetta. No olen aivan samaa mieltä tässä. No niin, täällä on eh, kaksi, vielä, kaksi kysymystä mutta salissa on aika rauhatonta. Me pääsemme nopeammin äänestämään, mikäli te olette hiljaa. Voisinko pyytää nyt niitä jäseniä, jotka siellä pulisevat ö, olemaan häiritsemättä muita? Kaksi kysymystä vielä. Sofi Netfeldt ja sitten Jorgo Feio. Yes, thank you, Chair. I can be very brief. Uh, I'll... Kiitos. Ihan nopeasti. Toistan kysymyksen, jonka esitin teille monetaarisessa vuoropuhelussa. Te sanoitte, että voin vastata tähän kysymykseen vain silloin, kun minä olen järjestelmän riskikomitean edustaja. Esitän siis uudelleen kysymykseni. Eli miten te arvioisitte tämän yksityisen velka-asian äh, alankomaalaisessa äh, kiinteistövelka äh, kysymyksessä. Toisekseen, oletteko te tyytyväinen, saatteko te luotettavaa ja täydellistä informaatiota esimerkiksi näistä eläkesitoumuksista, esimerkiksi pankeilta, jolla on ehkäpä järjestelmällinen vaikutus eh, euroon, euron ulkopuolella. Kiitos. Ja voisinko pyytää muita lopettamaan keskustelun? Me emme jatka ennen kuin ihmiset ovat hiljaa. Voitteko lopettaa keskustelunne? Muuten alan nimi, osoittamaan sormella. Jorgo. Obrigado. Muito obrigado, Sharon. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää Mario Dragia ja esittää kaksi hyvin suoraa kysymystä. Ensimmäinen liittyy uuden pääoman uudesta pääomasta pankeille. Heinäkuussa vakausväline astuu voimaan ja on hyvin ristiriitaista informaatiota siihen, millä tavalla pankit voivat käyttää tätä rahastoa pääomittamiseen. Voi syntyä hyvinkin kiireellisiä tapauksia, tilanteita lyhyellä aikavälillä. Ja mitä sinä sanot siitä, miten, miten pankit voivat käyttää tätä rahastoa pääomittamiseen? Toinen kysymys liittyy suoraan järjestelmäriskiin. Olet, näetkö sinä mitään mahdollista mekanismia, jota voitaisiin käyttää, mikäli säästäjät äh, päättäisivät yhtäkkiä ottaa kaikki rahansa pois tileiltä? Kysyn tästä, koska pankki, pankkia tarvitaan talouden rahoittamiseen. Well, as far as the first question... No, tästä ensimmäisestä kysymyksestä kansalliset keskuspankki, kansallinen keskuspankki Alankomaissa esitti varoituksen juuri tästä asiasta sanoen, että, että he ovat, siellä ollaan hyvin huolissaan. tähän mittaan näemme, mit, se jää nähtäväksi, nähtäväksi, mitä siellä tehdään. Ja me tulemme keskustelemaan tästä järjestelmän riskikomitean piirissä varmastikin seuraavassa täysistunnossa kesäkuussa, ehkäpä aikaisemminkin ohjauskomiteassa. Siis, eli on, toimiin on ryhdytty. Toisesta kysymyksestä luulenpa, että tämä on, tämä on sellainen, joka on useimpien mielessä. Niiden kokemusten jälkeen, joka meillä oli ESFSn jälkeen, millä tavalla voimme varmistaa, että tämä toimii. Meillä voi olla, meillä voi olla paljon rahaa, mutta kukaan ei pysty koskemaan siihen. Se on ikään kuin sitä ei olisikaan. Ja minä eri syistä ja osittain siitä syystä, että meillä on ikävät, ikäviä kokouksia aikaisemmin. Mä olen ehkä nyt optimistisempi sen mahdollisuuden suutta, että tämä, tätä, näitä varoja käytetään. Ja ihmiset ovat jopa yrittivät etsiä tapoja ja keinoja, joilla EVM voitaisiin käyttää pankkien pääomittamiseen. Ei ole niinkään kysymys siitä, että miten käydään, käytetään EVM-rahoja pääomittamiseen, vaan kysymys siitä, että tehdäänkö se suoraan, jo, ettei tarvitse mennä hallituksen pakeille. Nimittäin jos kansallinen hallitus hyväksyy sen, että et jonkin tällaisen, äh, tällaisen EVMn käytön, niin silloin sitä voidaan käyttää, näitä varoja voidaan käyttää pääomittamiseen. Ne, nämä asiat ovat kyllä, kyllä mielessä, emmekä halua näitä, toistaa näitä kokemuksia. Ja äh, EVMn sopimuksen piirissä sitä tulla, sopimusten puitteissa sitä voidaan käyttää, niitä varoja voidaan käyttää hyödyllisesti. Viimeistä kysymyksestä näistä säästäjistä että säästäjät ottavat rahoja, rahansa pois pankeista, niin tietyllä tavalla tässä on sama ilmiö kuin aikaisemminkin, tai sama kysymys kuin aikaisemmin esitetty kysymys. Pelkäämmekö me tällaista? Äh, ja vastaus on, että meillä on kyllä keinot hoitaa tämä ainakin pulassa olevien pankkien osalta. Kiitos. Sophie, you asked the second question after the... Sophie, sinä kysyit vielä toisenkin kysymyksen, eikö? Was it about the pension funds? Oliko se eläkerahastosta? Sitä, että oletteko te tyytyväinen, saatteko te kaiken tarvittavan informaation esimerkiksi eläkkeistä, mutta myös n ulkopuolisista pankeista? SRB is no, on, on oikeastaan euroalueen tällainen elin ja valvontaa pitäisi keskittää, niin kuin sanoin aikaisemminkin tässä puhuin nimenomaan euroalueen pankeista, Eli näin on tämä vastaus on vain osittainen kysymykseen, Jotta saataisiin tietoa ja euroalueen ulkopuolista pankeista, me puhumme euroalueen ulkopuolista pankeista, mutta kuitenkin ovat kysymys Euroopan unionin jäsenvaltioista, silloin me saamme tietoa. Ja muut pankit, jotka ovat EUn ulkopuolella, me saamme jotakin tietoa yhteistyön myötä muiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Tämä on pikkusen eh, järjestelmäriskikomitean toiminnan ulkopuolella, mutta se kuuluu taas oikeasti EFS, EFSPn piiriin. Ja tässä meillä on paljon vaihtoa kansallisten koordinaattorien kanssa, mutta me oikeastaan me olemme kunnianhimoisempia. Me haluaisimme eh, kunnolliset, kunnollista informaation vaihtoa varhaisessa vaiheessa järjestelmäriskikomitean piirissä. Tähän me tähtäämme nyt. Ja luulen, että niin kuin aikaisemmin sanoinkin, ainakin euroalueen osalta enemmän, paljon enemmän voidaan tehdä tämän toteutumiseksi. Kiitoksia. Thank you very much and uh, thank... Kiitos. Kiitokset siitä, että vastasitte hyvin laajaan kirjon kysymykseen. Me siirrymme nyt äänestämään Darliinan puheenjohtajana, Arliinan puheenjohtajana äänestysten ajan. not fix the problem. That's, that's the report of the semester. Yeah, but I would like to know if, if a Um, colleagues, take, take your seats for vote. Hyvät kollegat, istutukaapa. Tässä tehtävänä on nyt viedä tämä asia läpi mahdollisimman nopeasti. Ehkäpä päästään siihen. Um, can I ask also those who are leaving to have their conversation? Ne, jotka lähtevät, olkaa hyvät ja keskustelkaa huoneen ulkopuolella. Meillä on jo 10 minuuttia tässä myöhästystä ja äänestyksiä on vaikka kuinka paljon. Laittakaapas kaikki korttinen sisään. Kokeillaan järjestelmän toimivuutta. Äänestys on alkanut. So, okay. Everybody. Sorry, I was said those that haven't found the strength to press their Ne, jotka eivät nyt ole vielä jaksaneet painaa nappia, niin painakaapas uudelleen. Just if you could vote first to let... Jos voisit äänestää nyt ensin. 33, tilanne paranee koko ajan. Minulla on äänestyskorttini kahden minuutin sisällä. Se on toimistossa ja tuodaan tänne. No. That it? So we still got 33, 38 cards in? Is that right or not? No. thirty Four four people still missing. No, I've got you. I've written you down. Neljä puuttuu vielä 34 vasta paikalla. Okay. Well, shall we just go now? It's fine. Okay. Um, what I propose to do... Ehdotan, että menettelemme seuraavasti. Käymme nämä äänestykset läpi, jolle tässä sitten ole ongelmia. Jolle sitten kompromissista tarvitsee äänestää sähköisesti. Aloitetaan kratsa mietinnöstä. Tarkistus 40 puolesta. vasta tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta. Tarkistan tämän. Eli äänestetään tästä kortilla sähköisesti 42. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 22 vastaan, eli hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti ei, ei. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta, selkeästi hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vasta, selkeästi hyväksytty. Kompromissi C. Tämä on kielellinen asia, niin siitä ei äänestetä. Eli kompromissi C puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta Hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi D. Hyväksytty. 57 puolesta. Hyväksytty. 58 puolesta. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Ai ei tätä. Ei kyllä. 59 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaanko? Tarkistetaan nopeasti puolesta. Hyväksytty. 59.60 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi ei puolesta vastaan hyväksytty. Ai, siinä on kohta kohdalta äänestys. Kompromissien ensimmäinen osa Financial Transaction Acts at Global Level sanoihin asti puolesta vastaan hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan sekin hyväksytty. 65 puolesta hyväksytty. 66 puolesta hylätty. Siksi 67 puolesta tarkistan. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy 24 vastaan, eli hylätty selkeästi. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi F puolesta. Tai itse asiassa taas kohta kohdalta. So Massively in the Future sanoihin asti puolesta hyväksytty toinen osa. Considers that the banks ja niin poispäin puolesta vastaan. Sekin on selkeästi hyväksytty. Näin mennään kompromissi g puolesta. Hyväksytty. 74 puolesta. Hyväksytty. 75 puolesta. Tarkistan tämä. 75. Eli selkeästi hylätty. 76 puolesta. Hyväksytty. 77 puolesta. Hyväksytty. 78 puolesta. Hyväksytty. 79 alkuperätekstin puolesta. Hyväksytty. 79 puolesta. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta hyväksytty. 80-81 identtiset puolesta hyväksytty. Ja 82 puolesta sekin hyväksytty. Kompromissi H puolesta hyväksytty. 86 puolesta hyväksytty selkeästi kompromissi I Hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Ai kahdessa osassa taas. Ensimmäinen osa. Puolesta hyväksytty. Ja toinen osa on vain edellä mainittu lause puolesta hyväksytty. 93 puolesta hyväksytty, 94 puolesta hyväksytty, 95 puolesta hyväksytty, 96 puolesta hyväksytty, 97 hyväksytty, 98 hyväksytty, 99 99 tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 2417 alkuperäinen teksti puolesta hyväksytty. Sitten on tuossa kappaleet. Voidaanko tämä ottaa yhtenä blokkina yhdestä kahdeksan vai onko teillä jotain eroja? Yhdestä kahdeksan blokkina. Ai anteeksi, sata pitää äänestää ensin puolesta. Sata, siis tarkistus sata unohtui. Hylätty. Kaikki ovat sitä vasta teksti puolesta. Hyväksytty. No nyt sitten, voidaanko nämä johdannossa kappaleen 1-8 ottaa yhtenä puolesta hyväksytty. Sitten 9, ää, äh, alkuperäinen teksti 33 34 puolesta hyväksytty yhdeksän Gigoldilta puolesta. Luulisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. kahdeksantoista hylätty. Sitten meillä on suuri tarkistus, josta pitää äänestää kohdasta 10 puolesta. Selkeästi hyväksytty. 11 puolesta hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta hyväksytty. 12 puolesta hyväksytty. 13 suunnan tarkistus Kolmetoista vedetty pois. eli alkuperäinen teksti 13 puolesta hyväksytty, 14 puolesta hylätty, 15 puolesta hyväksytty, 16 puolesta hyväksytty, 17 puolesta, 18 hyväksytty, 11 raukeaa, alkuperäinen teksti, ei vaan 20 puolesta hyväksytty 21, hyväksytty 22, hyväksytty 23, hylätty 24, hylätty 25, hylätty 26 puolesta hyväksytty 27 puolesta hyväksytty 28 hyväksytty 29 Siinäkin on suullinen tarkistus, mutta se on teidän luettelossa hyväksytty. 30 puolesta hyväksytty, 31 puolesta hyväksytty, 32 hyväksytty, 33 puolesta hyväksytty. Niin, J pitää tehdä vielä. Puolesta hyväksytty. 33 puolesta hyväksytty. Sitten äh, L alkuperäteksti hyväksytty. 34 puolesta hyväksytty. Ja sitten alkuperäinen teksti. Äh, äh, Jontosakapaleen N kompromissi JA puolesta hyväksytty. 38 hyväksytty. 39 hyväksytty. Sitten nämä lausunnot. Meidän täytyy äänestää niistä vain yhdestä ITRE-valiokunnalta. Oletteko puolesta? Kannattaa nostaa käsi ylös. Tarkistetaan. Ah, so it is 25 in favor. 25 uh puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä Itreltä puolesta vastaan hyväksytty. Itri nelonen. Itri nelonen tarkistetaan. Tarkistus neljä Itreltä. Kaikki, tätä vastu, kaikki taitavat vastustaa sitä. Hylätty. Sitten kahdeksan Itreltä puolesta hyväksytty. Kaikki muu kuuluu kompromisseihin, niin kuin näette. Sitten 14. Kohta kohdalta äänestys ITRE-valiokunnalta. Ensimmäinen osa SN asti puolesta hyväksytty ja toinen osa hylätty. Eli nyt minun täytyy hyväksyä aika paljon näitä tarkistuksia. 15 Itreltä puolesta. Hyväksytty 16 puolesta. Hylätty 17 puolesta. Hyväksytty 18 puolesta. Hyväksytty 19 puolesta. Hyväksytty. Sitten Regiltä ykkönen puolesta hyväksytty. Kaksi regiltä hylätty. Kolme regiltä hyväksytty. Tarkistetaan kolmonen. Tarkistetaan kolmonen. Äänestys on loppunut. 19 puolesta, 22 vastaan, 23 vastaan itse asiassa. Eli nyt nelonen Regiltä puolesta. Hyväksytty. Ja seitsemän. Seitsemän Regiltä. Hyväksytty myös. Sitten 11 Regiltä puolesta hyväksytty. 13 suullisine tarkistuksineen myös hyväksytty. 14

18 suunnantarkistus puolesta hyväksytty. Ja sitten meillä loppuäänestys. Tehdään se sähköisesti. Äänestys on alkanut. Koko puolestaan kolme vastaan hyväksytty onnittelut. Ja nyt sitten siirrytään eteenpäin. Edustaja Okunin mietintöön. Niin, ollaanko valmiita? Aloitetaan kompromissi A puolesta. Hyväksytty. Ja sitten suoraan kompromissi B puolesta hyväksytty, kompromissi C puolesta hyväksytty, kompromissi D puolesta hyväksytty. Ja sitten tarkistus 15 puolesta hyväksytty. 75 puolesta 75 hylätty. Kompromissi E puolesta. Tarkistus 82 puolesta. Hylätty, mutta tarkistetaan. 82 tarkistetaan. Hylätty. 22, Tarkistus F, äh, kompromissi F puolesta se hyväksytty. 97 puolesta. 97. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Sama enemmistö. Haluan kuitenkin olla tästä varma. No niin, äänestys päättyy 18.23. Kompromissi G puolesta Hyväksytty kompromissi H puolesta. Tarkistus 20 puolesta. Hyväksytty. Haluatte tarkistaa H. Tarkistaa H. Se on kyllä hyväksytty uskoakseni. Tarkistetaan vain. Äänestys on päättynyt. 31.9. selkeästi hyväksytty. 20 puolesta hyväksytty. 107 puolesta hylätty. Sitten 110 puolesta Sata yksitoista puolesta Hyväksytty. 112 puolesta. Hyväksytty. 115 puolesta. Hyväksytty. 10 jurilta puolesta. Hyväksytty. Uskakseni se on nyt hylätty. Hyvä puheenjohtaja, haluan onnitella teitä siitä, että menette niin nopeasti, niin tiedän sen, sanoi puheenjohtaja. Mutta tulkit eivät aivan pysy perässä. Ja joskus tässä nyt sitten ei tiedetä, missä ollaan menossa. Mutta täytyy kuitenkin yrittää ottaa huomioon nämä kaksi asiaa. Kaikilla on kuitenkin nämä äänestysluettelot. Ko- koordinaattorillakin on vähän ongelmia. No niin, aion jatkaa vähän hitaammin. Juuri kymmenen. 17 puolesta, tai 23 vastaan hylätty. 11. Hylätty myöskin. Kompromissi I puolesta hyväksytty. 118 puolesta hylätty. Sitten J Kompromissi puolesta. Ai niin, 119 unohtui puolesta. Hyväksytty. Kompromissi J. Hyväksytty. Hy- Äänestetäänkö siitä vai? Se on ok. Hyväksytty ihan selkeästi. 121 puolesta myös hyväksytty. Ai tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Kaksi ei ole äänestänyt. Äänestäkää nyt ennen kuin äänestys päättyy. No, nyt on päättynyt. 16 puolesta 23 vastaan. 24 vastaan. Hylätty. Kompromissi K puolesta. Hyväksytty. 123. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta hyväksytty. 16 työllisyysvaliokunnasta puolesta hyväksytty. Kompromissi M hyväksytty. 131 puolesta hyväksytty. Kompromissi N puolesta hyväksytty. 34 puolesta hyväksytty. 135 puolesta. Niin, se siis raukeaa koska 34 eikä 137 tarjota, se on tekninen. Eli johdatus kappale tarkastus 35 puolesta. Tarkistetaan tämä. 35. Taitaa olla hylätty. Hylätty. Yksi. Työllisyysvaliokunnalta puolesta. Hyväksytty. Sitten Klute 36 puolesta hylätty. Tarkistus 1, onko niiltä hyväksytty? 1 ja 37 puol Glutelta. Meidän hyväksymme 71. Hyväksyttiinkö 71? Ei. No äänestää sitä joka tapauksessa. 37 Hylätty joka tapauksessa. Kaksi puolesta. Hyväksytty. 39 puolesta. Hyväksytty. 40 puolesta. Hyväksytty. 41 puolesta. Hylätty. 45 puolesta hylätty, 47 puolesta myös hylätty, 48 puolesta hyväksytty. Yksi jurista puolesta hylätty. Nelonen puolesta hyväksytty. 49. Ai ei sitä otetakaan. Ei. Ei kun kyllä. Ajaa okei, okay, no loput raukeaa. No. Kolmonen työllisvaliokunta puolesta hyväksytty. The vote's closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty 22 51 puolesta. Hyväksytty. 5 puolesta. Hyväksytty. Nelonen työllisyysvaliokunnalta. Hylätty. Kuusi puolesta. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta hyväksytty. Yhdeksän puolesta hyväksytty. Koko teksti sähköisesti. Äänestys on alkanut. Ensi lainsäädäntötekstistä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 35 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Ja sitten äänestys 36, Klint myös. Ja sitten päätöslausemasta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 37 puolesta, neljä vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Uh, we're going to take the... No niin, sitten äänestämme. Jos teille sopii istua paikoillenne. Okei. Ensimmäinen tarkistus on tarkistus 70 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus 74 puolesta hyväksytty, 75 puolesta vai yhtenä ryhmänä vai? 75, 1, 5, 4, 5, 66 yhtenä ryhmänä voidaan ottaa. Hyvä. Voin. 7, 5, 1, 4, 5, 6, 6 yhtenä ryhmänä. Mitäs liberaalit tekevät? Antakaa joku merkki puolesta. No niin, hyväksytty kaiket, vai pitäisi tarkistaa? No tarkistetaan koneellisesti. Kyllä minä tiedän. No, I'm against it. Okay. Uh, I voimme tarkistaa myös, kuinka monta äänestää. 36 on äänestämässä, 36 henkeä käyttää konetta, kaksi muutakin tulee vielä lisäksi. No niin. 23 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Kompromissi B puolesta hyväksytty. Kompromissi C puolesta hyväksytty. Kompromissi D puolesta hyväksytty. 97 puolesta hyväksytty. 98 puolesta hyväksytty. Kompromissi E puolesta hyväksytty. Kompromissi F puolesta hyväksytty. 110 110 tarkistus, hyvä, hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. 110 koneäänestys alkaa. And yes, that is clearly rejected. Selkeästi hylätty 13.27. Tämä 28 vastaan. Kompromissi G. No vielä yksi vielä. yksi yksi yksi puolesta. Puolesta 111. Liberaalit puolesta vai, vai mitä te teette? Minä seuraan teitä se on hylätty. Mutta pitäisi tarkistaa koneellisesti. Tarkistetaan koneellisesti. Okay. Uh, it is reject. Hylätty 22, 19. Kompromissi G puolesta, selvästi hyväksytty. Kompromissi H puolesta, hyväksytty. 130 puolesta, hylätty. 131 puolesta hyväksytty, 132 puolesta hyväksytty, 133 hyväksytty, 17 hylätty, 18 hyväks- puolesta hylätty niin ikään, 19 puolesta hylätty niin ikään, kompromissi I puolesta hyväksytty, 138 puolesta hyväksytty 21. 138 tarkistetaan koneellisesti, okei. Okay. Vai kompromissi, no kompromissi I nyt tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy 30.12. No ei se kovin täpärä ollut, mutta ehkä vaan haluttiin saada numerot näkyviin. 138 puolesta, hyväksytty 21 puolesta, hylätty 22 puolesta hyväksytty. Kompromissi IIA hyväksytty. 100, siis 24 esittelijä puolesta hyväksytty, 25 puolesta hyväksytty. Vastaa nyt vai? No sitten se on hylätty. 25. Okei. Okay. 25. 20. 25. Otatte sitä vastaan, se on hylätty. 26. 26. Hyvä. Sekin on hylätty. Kompromissi IB puolesta. Selvästi hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Hyväksytty. 28 puolesta. Hyväksytty. 29 hyväksytty. 30 hyväksytty. Identtinen 146, sitten 31 puolesta hyväksytty. Kompromissi J. No, no voin tarkistaa, mutta on vain yksi ryhmä ja äänestää sitä vastaan, mutta voin tarkistaa, jos haluatte. 31 tarkistetaan koneellisesti. Mm-hmm. So it is... Hyväksytty 23.20. Kompromissi JA puolesta hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet 36 puolesta hyväksytty, 35 puolesta hyväksytty, 37 puolesta hyväksytty. Sitten juuri ykkönen puolesta hyväksytty, 38 puol- hyväksytty, 39 hyväksytty. Mutta vain yksi ryhmä äänestää vastaan. No tarkistetaan joka tapauksessa koneellisesti. I think it's the same majority. Luulen, että se on sama enemmistö. Luulenpa näin. Onpa tämä aika täpärä, 20. Sitten se on hylätty. 21, 21 hylätty. Klints, onko teillä äänestyskortti nyt? Hyvä, selvä. 39 puolesta. Luulen, että, oletteko puolesta vai? Te olette puolesta hyväksytty oikeastaan. 39, 40 puolesta. Halutaan tarkistaa 39, selvä. Tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 21, 21, 20, 40 puolesta. Ehkä pitää kaikki nyt tarkistaa. Kaikki on 21, 21 ehkä. 40 tarkistetaan. Kaksikymmentäviisi viisitoista. 41 puolesta. Selvästi hyväksytty. 44 puolesta Hyväksytty 44. Yeah, close the vote 2019. No hylätty. 45 puolesta. Hyväksytty. Yeah, I mean, Vicky, you... Ja Vicky, pidä tarkistuttamaan, vaikka... No yritän päättää, mitä teet. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta. Hyväksytty. Sitten 51 puolesta. Selvästi hyväksytty. 53 puolesta. Hylätty. Näyttää nähdäkseni kyllä selvästi kompromissi L puolesta. Hyväksytty ja 59 hyväksytty, mutta tarkistetaan. 59, koska ei ollut kovin selvä tulos. Hyväksytty 60 puolesta. Hylätty 61 puolesta. Hyväksytty kompromissi M puolesta hyväksytty. 64 täytyy ottaa puolesta, hylätty. 5 puolesta, hyväksytty. 6 puolesta, hyväksytty. 60, 65 on sama, se on hyväksytty. Sitten 7 ja 67 saman sisältö puolesta, hyväksytty. 68 puolesta, hyväksytty 8 puolesta, hyväksytty yhdeksän puolesta, hyväksytty kymmenen puolesta, hyväksytty. No tarkistetaan, jos haluatte. kymmenen, tarkistetaan koneellisesti. Mm-hmm. 21, 18 tai 19 hyväksytty. 69, 69 puolesta hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti ensinnäkin tästä muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Uh, the vote is... Are we close the vote now? Yeah, is the vote closed? Uh... Äänestys päättyy 33 puolesta, 3 vastaan, 4 tyhjää. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta koneellisesti. ennen vai jälkeen? No kaikki 36, on, 36 henkilöä äänestää jo. Close it down, it's fine. If you don't want to vote, it's not my problem. 34 in favor, two against. No, siis 34 puolesta, kaksi vastaan, 35 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Nyt annan puheenvuoron Sophie and I would like to ask for the mandate from the committee. Sofie, minä pyytäisimme valiokunnalta mandaattia käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa. Tämä ei liene ristiriitaista, mutta Tanska puheenjohtajamaana on ilmaissut halunsa saada tämän vietyä päätökseen. Confirmed by you, Mrs. O'Connor, just before we agreed. Euh, Ihan kuten Philippe Lambert sanoi, haluaisin, että äänestäisimme tästä neuvottelun mandaatista tähän edelliseen aikaisempaan mietintöön, jossa oli kysymys eurooppalaisista yrittäjistä. Valiokunta voi vahvistaa, että tiimissä on puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittelijät, ja jos tämä sopii, niin sit se, tällä saadaan tämä päätökseen. Nyt no ensimmäinen trilogi on 4. kesäkuuta. Se on yhteinen trilogi Euroopan talous- sosiaalikomitean kanssa. Kiitoksia. We'll change your world. Hmm? Shall we move on to the next vote, which... Jatketaan seuraavaan äänestykseen, joka on edustaja Kluten mietintö. Let's start with the first compromise. Aloitetaan ensimmäistä kompromissia puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti puolesta Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta hyväksytty. Kompromissi G puolesta hyväksytty. Kompromissi I puolesta hyväksytty. Kompromissi K hyväksy, puolesta hyväksytty. Kompromissi L puolesta hyväksytty. Kompromissi M puolesta hyväksytty. Kompromissi N puolesta hyväksytty. Kompromissi O puolesta. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta. Hyväksytty. Kompromissi R puolesta. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta. Hyväksytty. Kompromissi U puolesta. Hyväksytty. Kompromissi V puolesta kompromissi 2V puolesta. Ja nyt viien lop- aakkosten kirjaimet loppuvat. Sitten tarkistus 195 puolesta hyväksytty. Kompromissi X puolesta hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta hylätty ja alkuperäinen teksti puolesta hyväksytty. Kompromissi Y hyväksytty. Kompromissi Z hyväksytty. Kompromissi AA hyväksytty. Kompromissi AB hyväksytty. Kompromissi AC puolesta hyväksytty. Kom- tarkistus 219 puolesta hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta hyväksytty. Kompromissi AD hyväksytty. Kompromissi AE hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti 1-10 puolesta hyväksytty. Tarkistus 1 hyväksytty. Kompromissi AF hyväksytty. Kompromissi AG hyväksytty. Kompromissi AH hyväksytty. Kompromissi, tarkistus 14 hyväksytty. Kompromissi AI hyväksytty. Sitten tarkistukset 18 ja 19 identtiset puolesta hyväksytty. Eli tarkistus 20 puolesta hyväksytty. Kompromissi AJ hyväksytty. Kompromissi AK hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta hylätty. 26 tarkistetaan koneellisesti. Se on selkeästi hylätty. 15.23. ALM-kompromissi hyväksytty. AN, AM puolesta hyväksytty. AO, AB hyväksytty, AR puolesta. Sitten tarkistus 55, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, eh, AS puolesta, hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta, hyväksytty 61 puolesta, hyväksytty 62 puolesta, hyväksytty. Ja koneellinen loppuäänestys tekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut. If only every vote could be like that. Voisikin jokainen äänestys olla tällainen. Hyviä kompromisseja. I think. So. We're doing well. We've only got two left to do. Enää kaksi jäljellä. Kello varttia vaille 11. Ei viittä vaille 11. So, now we're going to take Mr. Sitten eräs Kikluunan mietintö, tai oikeastaan lausunto, Euroopan kansalaisten yritysten 60 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaan liittyvästä huolenaiheesta. Kompromissi A puolesta hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta hyväksytty. Viisi puolesta hylätty luullakseni, vai pitääkö tarkistaa, koska jotkut ovat poistuneet, jos olisi tarkistetaan tarkistus viisi koneellisesti. Äänestys päättyy. 17 puolesta 22 vastaan hylätty, 4 puolesta hyväksytty, 6 puolesta hyväksytty, 7 puolesta. No tässä on kuitenkin kohta kohdat äänestys. Ensimmäinen osa Believes Towards Unemployment and Poverty puolesta hylätty. Toinen osa painottaa solidaarisuutta ja demokratiaa hylätty niin ikään. Tarkistus kahdeksan Skikluuna puolesta hyväksytty Kompromissi B puolesta hyväksytty. 12 puolesta, edellinen kohta kohdalta, anteeksi, on huolissaan perustelintarvikkeista ylätty ja osa toinen, kolmas lause puolesta selvästi hyväksytty. 13 Ylätty. kompromissi C puolesta hyväksytty, Tarkistus kohta 4 alkuperäinen teksti puolesta hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta hyväksytty. 19 puolesta hyväksytty. 23 puolesta hyväksytty. 20 on suullinen tarkistus, mutta se voidaan käsitellä on hyväksytty. 21 puolesta Mitä liberaalit tekee? Hylätty sitten. 22 puolesta. Hyväksytty 24 puolesta. Hyväksytty 25 puolesta. Hyväksytty 26. Hyväksytty 27. Hyväksytty luullakseni, mutta tarkistetaan. 26. 27, anteeksi, 27. Äänestys alkaa 27. Se on hyväksytty itse asiassa 21.19. 28 puolesta hyväksytty, 29 puolesta hyväksytty, 30 puolesta hyväksytty, 31 suullinen tarkistus puolesta hyväksytty, 32 puolesta hyväksytty, 33 puolesta suullisella tarkistuksella hyväksytty, sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy 35, 35 5 puolesta, kolme vastaan ja kaksi tyhjää. Se on selvästi hyväksytty. Onnittelut herra Skiklunalle. Eli viimeinen äänestys. No niin äänestämään Philippe Lambertin lausunnosta aiheena Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviot sekä päätöksen numero 1364 kumoaminen. Tarkistus 1. Esittelijä puolesta hyväksytty. 45 hyväksytty. Hyväksytty. 46 puolesta hyväksytty. 47 puolesta hyväksytty. Kompromissa A kohta kohdalta kolmessa osassa. Ensimmäinen osa niissä adekvaatti energia- kategorioita puolesta hyvilätty. Sitten toinen osa, jossa on, puhutaan projekteissa jossa on vähintään yksi jäsenvaltio puolesta hyväksytty. Vai haluatteko tarkistaa? Voitte tietenkin pyytää, mutta luulen, että se on hyväksytty. Hän lähti jo. Hyväksytty 22.17. Ja sitten kolmasosa on loppu puolesta. Hyväksytty. Sitten 59 puolesta hyväksytty. 60 puolesta hyväksytty. 61 puolesta hyväksytty. 8 puolesta hyväksytty. 62 puolesta niin ikä hyväksytty. Ja sitten 10 puolesta hyväksytty. 64 hylätty. 65 hylätty. 66 hyväksytty. 67 hyväksytty. 11 hylätty luultavasti, mutta tarkistetaan koneellisesti 11. Yes, it's rejected by... Hylätty 21.17. 68 puolesta. Hylätty niin ikään kaikki tuntuivat olevan sitä vastaan. Haluatteko tarkistaa 68 koneellisesti? Okei, tehdään sitten niin. Ah, it's a difference. 19, 18. 19, 18. Hyväksytty. Hyväksytty. Hyväksytty. 12 puolesta. Hyväksytty. 13 puolesta. Hyväksytty. 69 puolesta hylätty. 14 puolesta hyväksytty. 15 puolesta. 15, 15 näyttäkää, hyväksytty. 70 puolesta. Tarkistetaan 70 koneellisesti. Yeah, it's 21, 17 hyväksytty, 16 puolesta hyväksytty, 71 puolesta hylätty, 72 voidaan ottaa myös puolesta. Luulen, että se on hyväksytty selvästi. 17 ei oteta, 18 puolesta hyväksytty. Okei. Okay. Tarkistetaan. Yeah, that is adopted by two votes. Hyväksytty 2018. 73 puolesta. Seitsemän kolme. Hylätty. Seitsemän neljä puolesta. Hylätty. Seitsemän viisi puolesta. Hylätty. 19 puolesta hyväksytty, 76 puolesta hyväksytty, 77 puolesta hyväksytty, kompromissi B puolesta hyväksytty, 82 puolesta hylätty, 83 puolesta, 83 hylätty, 20 puolesta. 20. Näyttäkää selvemmin. Hyväksytty. 84 puolesta. Hylätty. Mutta tarkistetaan kuitenkin, koska tässä oli vähän erilaisia käsimerkkejä näkyvissä. Mm-hmm, 84. 84. Hylätty. 1919. 21 esittelijä puolesta Luulen, että on sama asetelma kuin äsken, mutta tarkistetaan koneellisesti. 21. Äänestys alkaa. And close the vote, yeah. 17.21 hylätty 85 puolesta, hyväksytty 86 eh, puolesta, hyväksytty 22 puolesta, hyväksytty 23 puolesta, hyväksytty 87 puolesta, niin ikä hyväksytty. 88 puolesta hylätty. 89 puolesta hylätty, niin ikään 90 puolesta hylätty. 91 puolesta ja 91. Täytyy tietää, mitä te teette 99. Hyväksytty. Sitten 92 Otetaanko yhdessä ryhmässä vai, vai äänestetäänkö samalla tavalla? No, otetaan 92 puolesta. Hyväksytty 93 puolesta. Hyväksytty 24 puolesta. Hyväksytty 25 puolesta. Hyväksytty 26 puolesta. Hyväksytty 94 puolesta. Hylätty 95 puolesta nyt äh, tarkistetaan 95 koneellisesti. Luulen, että se on hyväksytty. Uh, it's fine, just close it now, it's fine. 19. 18. Hyväksytty. 96 puolesta. Hylätty. 97 puolesta. Hyväksytty. 98 puolesta. Hylätty. 99 puolesta hylätty, 100 puolesta hyväksytty, 101 puolesta hyväksytty minikään, 27 puolesta hylätty, mutta tarkistetaan 27 koneellisesti. The vote's closed. It's 18 in favor. 18 puolesta 20 vastaan hylätty. 28 puolesta hylätty 102 puolesta, hylätty 29, 30 pois 31 puolesta, hyväksytty 32 puolesta, hylätty. Sitten joiden tasan kappaleet 33 puolesta. Luulen, että se on hyväksytty. Joo. No tarkistetaan 33. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Uh, it's adopted by 25 to 13. 25-13 hyväksytty, 34 puolesta, 30, 34 hyväksytty, 35 puolesta. Tarkistetaan 35, tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Yeah. 20 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty, 37 puolesta hylätty, 36 puolesta hylätty niin ikään, 38 puolesta hyväksytty, 39 puolesta hyväksytty, 40 puolesta hylätty, 41 puolesta hyväksytty, 42 puolesta hyväksytty 43, hyväksytty 44, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys tekst, muutettu, näin muutetusta tekstistä koneellisesti. Puheenjohtaja, ennen kuin käymme viimeiseen äänestykseen tänään, niin en uskoakseni puhu vain äh, omissa nimissäni, vaan myös muiden nimissä, kun kiitän teitä siitä tehokkaasta tavasta, jolla olette johtaneet tätä äänestystä. Sorry. Anteeksi. Pyydän anteeksi sitä, että olin toisten kannalta ehkä liiankin nopea mutta halusin varmistaa, että päästään täältä se 11 jälkeen pois tehtävä täytetty. Loppuäänestys näin muutetusta tekstistä. Koneellisesti äänestys alkaa. Ja tulos 36 puolesta. No ei yhtään vastaan, kaksi tyhjää. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestetään myös koneellisesti. Se päättyy 34 puolesta. No ei yhtään vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut, herra Lambert. Ja kiitoksia kovasti yhteistyöstä. Anteeksi, jos olin välillä liiankin nopea joidenkin kannalta. Mutta loppupeleissä pääsimme kuitenkin tässä finaaliin. Okay, well some clear. We, I'm gonna... Because I was... Right. The, uh... uh we have the next... No niin, seuraava kohta koskee sitä yhteistä verotusjärjestelmää, jota sovelletaan korko- ja rojaltimaksuihin, jotka on tehty lähiyhtiöiden välillä eri jäsenvaltioissa. Edustaja Pelch varmaan johdattelee meidät tähän aiheeseen. Okei, okay, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan szeretném összefog. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Todellakin hyvin lyhyesti. Haluaisin kertoa teille tästä aiheesta. Ensinnäkin haluaisin tukea komission ehdotusta, kaikkia tarkistuksia ja muutoksia, joita tarvitaan jotta voimme saada selkeän sääntelyn tälle alueelle. Ja tämä uudelleen laatiminenkin on tarpeen, koska olemme jo syyskuussa 2011 hyväksyneet uuden version maksudirektiivistä. Mainitsin, no, ja tietysti tulee mainita tämä yhteisön yhteinen verokanta – Tämän vuoden huhtikuussa Euroopan parlamentti on tehnyt myöskin päätämät siitä, että meidän täytyy veroyhteistyötä laajentaa jäsenvaltioiden välillä, mutta myöskin harmonisoida joitakin verosääntöjä. Mehän tiedämme, että veronkierto ja veropetokset johtavat suuriin tulojen menetyksiin ja varsinkin kriisiaikoina se lisää yhä edelleen rahoitusalijäämää ja valtionvelkaongelmaa. Tarkoitus on tässä torjua veropetoksia, verokiertoa, tahatonta verottamatta jättämistä ja haluamme myös säädellä uudelleen sitä, millä tavalla näitä poikkeussääntöjä, korvaussääntöjä sovelletaan ja ottaa käyttöön uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat sen, että vain pysyvät laitokset voivat hyödyntää veropoikkeamia. Holding-vaatimukset ja siirtymäkaudet ovat asia, jossa olen komission kanssa samaa mieltä, mutta olen myös korostanut Euroopan parlamentin roolia kun direktiiviä uudelleen laaditaan komission toimesta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, edustaja Pelch. Minulla on suuri ilo saada puhua maltan kieltä, joten teidän vuoronne nyt, hyvä rouva, sieltä ei vain edustaja Wannock, onko hän paikalla? Wannock, anteeksi, Teitä ei ollut nimitetty varjoesittelijäksi, kiitoksia. Niin, hyvät kollegat, komission tavoite, kun komissio pyrkii uudelle laatimaan tätä direktiiviä 2003, on selvä. Me emme ole päässeet yli sisämarkkinoiden toiminta rajoittavista esteistä silloin, kun kysymys on rajoittavista maksoista, koroista tai rojalteista. Äh, lähdeverotus joissakin valtioissa on nimenomaan aiheuttanut kaksoisverotusongelman, joka on syytä korjata. Komissio ehdottaa sitä, että direktiivin soveltamisaja laajennetaan ja että näiden poikkeuksien luettelua laajennetaan sillä ehdolla, että verot todellakin maksetaan alkuperämaassa. Tämä lähestymistapa on juuri oikea. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että komission teksti ei sitten jätä mitään aukkoja tai mahdollisuuksia veronkiertoon. Aivan kuten edustaja Gal Pelch onkin tässä mietinnössään ehdottanut. Tämän ehdotuksen avulla vältetään kaksoisverotus ja on erittäin tärkeää, että me emme myöskään luo kaksois-ei-veroitusta Eli se, että voidaan välttää verotus kokonaan. Aiomme esittää tarkistuksia tähän mietintöluonnokseen ja minä iloitsen jo etukäteen siitä, että pääsen työskentelemään hyvässä yhteistyössä esittelijän ja muiden varjojen kanssa. Kiitoksia. Um, uh, uh, Kiitoksia. Pyydän anteeksi vielä, että en antanut oikealle henkilölle puheenvuoron. Nyt Sven puhuu vihreiden puolesta. Yeah, thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että tämä muistuttaa tästä äiti-tytär-direktiivistä, äh, täällä on vähemmän väkeä jälleen. Me olemme tehneet aika samantyyppisiä äh, töitä samojen henkilöiden kesken on tietenkin onnetonta, että, että meillä ei ole täyttä, täysiä yhteispäätös toimivaltuuksia tässä, koska siinä tapauksessa muuta, jotakin muutoksia voitaisiin tehdä. Meillä oli viimeksi aika vahva enemmistön kanta parlamentissa. Neuvosto ei ollut kovinkaan innostunut ottamaan niitä huomioon, mitä me olemme päättäneet. Tässä periaatteessa me pidämme hyvänä sitä, että tämä asia otetaan esille. Me pidämme hyvänä tätä komission ehdottamaa suuntaa me katsomme niin ikään, että esittelijän mietintö menee oikeaan suuntaan. Me katsomme vain, että meidän pitäisi olla johdonmukaisia eri päätösten osalta, joita on jo tehty. Ensinnäkin katsomme, että olisi hyödyllistä lisätä yleinen yleinen epäsuhta lauseke, jota me olemme esittäneet muun muassa huhtikuun päätöslauselmassamme, jossa puhuttiin veronkierrosta ja veron välttämisestä, veronmaksun välttämisestä. Tämä voisi olla hyvä osa teidän nykyiseen mietintöönne. Meidän pitäisi niin ikään olla johdonmukaisia äänestäessämme tästä äiti-tytär-direktiivistä. Meidän pitäisi sijoittaa myös vähimmäisverokanta tähän osioon, jotta myös tarvitaan, koska me näemme tällä hetkellä, että kumpaakin tarvitaan, koska tällä hetkellä neuvostossa on tismallaan tämä vanha keskustelu käynnissä. Tietyt jäsenvaltiot soveltavat niin sanottuja patenttiboksia, patenttirasiaa, joilla ne rohkaisevat tiettyjen oikeuksien hallinnointia alhaisen verokannan myötä ja tällä tavalla heikennetään johdonmukaisuutta teksti, teksteissä eri maissa. Ja tässä nämä tavanomaiset syylliseksi, syylliseksi epäilyt ovat Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Belgia ja UK. Täytyy sanoa, että ne on aina se sama porukka. Jos me haluamme yhteisen valuutan, niin meillä täytyy olla tiivissä yhteisiä sääntöjä ja meidän täytyy lopettaa se, että yritetään tehdä talouspolitiikkaa ja valtion talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa teke, tekemällä vaikeaksi, ja, vaikeaksi ö, hyvät ö, järjestelyt naapurimaissa. Tämä koskee verotusta, mutta parlamentti pitäisi jatkaa hyvää päätöksentekoaan ja me tuemme esittelijää ja hänen peruslinjauksiaan ja me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen, jotta tämä johdonmukaisuus parlamentin kannoissa säilyy meidän pitäisi olla realistisia. Meidän ehdotuksemme ovat luovat konflikteja äh, äh, neuvostossa ja siellähän vaaditaan yksimielistä päätöstä. Ja vero, verotuksessa avainkysymys on se, että siirrytään vahvistetun yhteistyön suuntaan. Ellei me siihen siirry, niin me joudumme todennäköisesti odottamaan, odottamaan aina tämän maailman loppuun asti, jotta saadaan jonkinlaisia toimenpiteitä näitä veronmaksun välttämistä vastaan. Tätä ei voida hyväksyä, emme voida selittää sitä omille äänestäjillemmekään. Kiitos. Grazie Sven. Minix speaker minna Kiitoksia. En näe ECRn edustajaa täällä, eikä meillä ole oikeastaan tiedossa, kuka nyt haluaisi puhua. Tässä tapauksessa sitten ehkäpä voisimme saada päätelmät, loppupäätelmät. Először eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kollegoita hyvin mielenkiintoisista ehdotuksista. Svenille voin sanoa, että yritän pitää tämän mietinnön edellisen kanssa, mietinnön kanssa samoilla linjoilla. Ja toivon mukaan saamme laajan enemmistön sekä valiokunnassa että täysistunnossa äänestyksessä. timetable tal-deadline uh, għall-amendi hija s-7 ta' ġunju Määräaika on 7. kesäkuuta, siis tarkistusten jättämiselle ja tarkistuksia käsitellään 7. kesäkuuta valiokunnassa ja valiokunta äänestää 9. heinäkuuta ja täysistuntamme tulee syyskuussa.